Exactly. Dear colleagues, please. No niin, hyvät kollegat. Käykää paikoillenne. Ensin hyväksymme esityslistan. Tämä ensimmäinen osio on ekoninen ja budjetti, valiokunnan yhteinen kokous, kuten tiedätte. hyväksytään esityslista. Ja onnittelen Pervans Beresiä, joka on SND-ryhmän uusi koordinaattori. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Niitä ei ole. Eli voimme siirtyä. Joku hetkinen. Ensin täytyy hyväksyä vielä pöytäkirjat 13. lokakuuta ja huhtikuulta. Hyväksytty. Sitten mietintöluonnos Bögen ja Beresin budjettikapasiteetti euroalueella. Esittelijä esitteli hyvin kunnianhimoisen mietintöluonnoksen. Ja myöskin on käyty eurooppalaisissa pääkaupungeissa. Ja meillä oli tärkeitä kokouksia hiljattain – Reglingin kanssa. Eli paljon työtä on tehty ja haluaisin onnitella ja kiittää teitä tästä, koska tämä on hyvin tärkeä aihe. Meillä on budjetti sisämarkkinoille, mutta meillä on myöskin yhteisvaluutta. Eli tästä nyt on kyse. Eli millä tavalla voidaan ottaa huomioon se, että meillä ei ole pelkästään sisämarkkinoita, vaan myöskin yhteisvaluutta. Ja miten voidaan sitten täydentää sisämarkkinoiden budjettia yhteisvaluutan talousarviosta. Ja sitten esittelijä Pervanche Beres saa puheenvuoron. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Artiklan 55 alaisuudessa meidän kaksi valiokuntaa ovat tehneet yhteistyötä ja tämä on ollut tärkeää työtä. Me olemme esitelleet kaksi työasiakirjaa ja olemme keskustelleet tästä jo aikaisemmissa kokouksissa. Ja nyt me esittelemme itse tämän mietintöluonnoksen, joka on sitten keskusteluiden pohjana kollega. Par nos euh, commissions réunies. Je dois euh, excuser euh, Reimer Böge, qui... Ja toinen esittelijä on Reimer Böge. Hän on valitettavasti tänään myöhässä uskon, että voin puhua myös hänen nimissään tästä yhteisestä työstä, yhteisestä mietintöluonnoksesta. Olemme myös tehneet yhteisiä tapaamisia, eli meillä on yhteinen lähestymistapa. Puheenjohtaja muistuttikin, että lähtökohtana on se, että todellisuudessa meillä on sellainen tilanne nyt käsillä, että EU-budjettia ei ole koskaan tarkistettu sen jälkeen, kun on otettu käyttöön euro. Euro otettiin käyttöön, koska haluttiin kannustaa investoimaan. Haluttiin... pact, qui n'a à proprement parler jamais fait l'objet. Sisämarkkinoita. Silloin tehtiin myös vaikutusten arviointia, mutta siitä ei tehty johtopäätöksiä koskaan. Kriisi on näyttänyt, miten hauras tämä rakenne on. Ja tästä syystä me kaksi yhteisesittelijöinä olemme vakuuttuneita siitä, että kun puhutaan emun viimeistelystä, niin silloin yksi pilari tässä viimeistelyssä on budjettivälineen luominen, jossa olisi keinoja euroalueelle sellaisia keinoja, joita, joista parlamentti on puhunut jo vuodesta 1998. Silloinhan me olemme kollega Metenin johdolla tehneet tästä suosituksen. Eli silloin sanoimme, että pitäisi luoda vakautusrahasto. Me yhteisesittelyynä olemme myös vakuuttuneita siitä, että viiden puheenjohtajan kertomuksessa olisi hyödyllisiä elementtejä. Olemme myös vakuuttuneita siitä, että toinen vaiheen hyödyllinen vaihe näissä keskusteluissa, sitä ei voida nyt jäädä joutilaana odottelemaan. Meidän pitää valmistella viiden puheenjohtajan kertomuksen toista vaihetta ja Näitä ehdotuksia pitää varmasti täydentää näillä uudemmilla esityksillä. En nyt pidä liian pitkää alustusta, sillä toivon, että keskustelusta tulee hyvin hedelmällistä. Mutta haluaisin kuitenkin kertoa tästä yleisestä lähestymistavasta, jonka me olemme ehdottaneet. Me olemme lähteneet tästä euroalueen toimintatavasta, ja olemme muistuttaneet, että parlamentti on, tämä parlamentti on pyytänyt, että Euroopan vakausmekanismi otettaisiin mukaan tähän yhteisömetodijärjestelmään. Ja parlamentti on myös halunnut aina, että toisessa vaiheessa ö, toimittaisiin niin kuin viiden puheenjohtajan kertomuksessa on vaadittu. Eli me olemme sitä mieltä, että Euroopan vakautusmekanismi, se pitäisi siis ottaa mukaan yhteisömetodiin ja se pitäisi liittää sekä budjettiin että monivuotisiin rahoituskehyksiin. Ja olemme tehneet tästä ehdotuksen, nimittäin sellaisen ehdotuksen, että että tämä mekanismi otettaisiin monivuotisten rahoituskehysten kattojen ylä, lisäksi yläpuolelle käyttöön. Eli, eli tähän budjettikapasiteettiin kuuluisi ensiksi lähentymisväline, ja toiseksi olisi tärkeää voida kestää epäsymmetrisiä shokkeja ja kolmanneksi sy- symmetrisiä shokkeja. Olemme käyneet paljon keskusteluita mietintön luonnosta käsitellessä ja nämä kolme pilaria pitää, niille pitää antaa tarpeeksi budjettia ja rahoitusvaroja, eli lisävaroja. Se tarkoittaa sitä, että jotta voidaan tämä ensimmäinen tavoite, eli lähentyminen, saavuttaa, niin silloin pitää tukea euroalueen vakautta ja pitää myös tukea yksityisiä sijoituksia. Ei pidä saada, olla tällaista investointivajetta kuin nyt. Ja kun monivuotisia rahoituskehyksiä tarkistetaan, niin silloin lähentymistä voidaan parantaa. Ja lisäksi me ehdotamme, että otetaan käyttöön uudelleen idea, jonka itse puheenjohtaja Elma Brokin ja Keith Verhofstadin äh, kanssa on tehnyt, kun tuolloin kun kun luotiin tuota neljä puheenjohtajan kertomusta. Nimittäin ö, olemme ehdottaneet tätä lähentymistä koskevaa, sään, lähentymistä koskevaa säännöstöä ja annettaisiin jäsenvaltioille tukea rakenneuudistuksia varten ja luotaisiin kannustimia ja luotaisiin näin myös legitimiteettiä ja tehokkuutta nämä ovat osoittautuneet paremmiksi keinoiksi kuin muut välineet. Ja toinen tavoite, eli epäsymmetrisen, epäsymmetrisistä häiriöistä selviäminen. Monet taloustieteilijät pitävät tätä juuri asian ytimenä, tämän keskustelun asian ytimenä, mutta se on meidän mielestämme tässä nyt siis toisena tavoitteena, eli siinä on kyse siitä, että yritetään pitää yllä eurooppalaisen vakautusmekanismin toimintaa ja samalla täydennettäisiin tätä mekanismia ehdollisuudella, joka tapauskohtaisesti määritellään. Ja tätä täydennetään automaattisella mekanismilla, joka sitten rajoittaisi keskusteluita tällaisina jännitteaikoina. Ja nämä kaksi mekanismia, joista on keskusteltu jo monia vuosia, me viittaamme näihin kumpaankin. Nämä kaksi mekanismia ovat rahasto pahan päivän varalle – eli Rainy Day Fund englanniksi. Ja toinen mekanismi on eurooppalainen työttömyyskorvausjärjestelmä. Tämä kolmas pilari taas sitten on symmetristen hä- symmetrisistä häiriöistä selviäminen. On selvää, että jos olemme samaa mieltä näistä kolmesta pilarista, ja niiden rahoituksesta, niin silloin pitää myös puhua niiden hallinnosta. Ja hallinnostakin olemme tehneet myös ehdotuksen mietintöluonnoksessa. Varmasti kollegat tähän reagoivat nyt. Kiitos. Kiitoksia tästä esityksestä. Odottelemme Bögeä ja EPPstä puheenvuoron saa nyt sitten Burkhard Thank you very much. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Meidän varjoesittelijämme Sigfrid Moosan pyysi minua käyttämään tänään puheenvuoron, koska hän joutui kansanpuolen ryhmän lehdistötiedotteena osallistumaan 40-vuotisjuhlatilaisuuteen, jota pidetään, pidetään parhaillaan Luxemburgissa. Hän siis Luxemburgissa ja pyysi minua käyttämään puheenvuoron hänen puolestaan ja totta kai minä teen sen. Sifid Mosan sanoi, että hänellä on hiukan epäilyä, kun hän luki tämän mietintöluonnoksen budjettikapasiteetista. Hän lähtee sitä liikkeelle, että se vie pohjaa pois joiltakin ny- osilta nykyistä oikeuspuitetta, ja se usein on harhaanjohtava erityisesti kaikkein seuraavissa kohdissa. Ensinnäkin siinä ei anneta täsmällistä määritelmää talous- ja rahaliitolle. Sen lisäksi toiseksi siinä EMUta ja euron valuuttana katsotaan syyksi velkakriisille, mutta jätetään huomiota taloudellinen huono hallinta valti, kansallisella tasolla joissakin eurojäsenvaltioissa, esimerkiksi välttämättömien uudistusten lykkääminen ja se, että on lisätty julkista varojen kulutusta samaan aikaan, että ilman olisi lisätty tuottavuutta. Ja se, että on julkista velkaa, joka ei ole kestävällä tasolla, samoin kuin makrotaloudelliset epätasapainot, jotka heijastuvat heijastuneet tiettyihin jäsenvaltioihin. Ja tämä on sitä, että näillä valtioilla ei ole riittävästi toimintatilaa siinä vaiheessa, kun kriisi niihin iski. Tämä oli aika pitkä lause. Niin, mutta tämä lause oli Siegfriediltä. Sitten kolmanneksi hänen mielestään siinä tietoisesti jätetään huomioimatta tulos kriisistä, joka on Pringle-kriisi, eli tämä jättää Pringlesin tapaus, joka on tuomioistuimessa, siinä sitä on käytetty lukuisissa otteissa tässä mietinnössä – niin, että artiklaa 125 sen merkitystä on äh, merkitystä on pohjaa pois, eli siis säännökset, jotka koskevat sitä, että ei tapahdu pelastamista. Euroopan tuomioistuin kuitenkin on tehnyt päätöksen, että mitään uusia uutta toimivaltaa ei voida antaa EU-instituutioille, koska se edellyttäisi perustamissopimusten muuttamista. Sitten neljänneksi, siinä ei mainita, että fiskaalinen kapasiteetti on rajoitettu sanottu, eikä sillä voida vakauttaa suuria euroalueen jäsenvaltioita. Pitäisi olla, että fiskaalisen kapasiteetin kautta ei pelastettaisi vaikka olevia maita ajatella, että meillä kuitenkin on olemassa vakausmekanismi kriisin pelastamismekanismina, ja meillä on myöskin artiklasta 25 tämä lauseke, joka koskee sitä, että ei ole pelastamisia, mitkä jo mainitsin. Sitten vielä, siis on kysymys siitä, että on tämä artikla pitäisi viitata useampaan otteeseen. Tässä myöskin mainitaan siirtyminen ESM ja Euroopan rahoittaisen eurooppalaisen valuuttarahastoon, ja tämä kuitenkaan ei ole mahdollista nykyisen oikeudellisten puitteiden sisällä, ja sekin edellyttäisi perustamissopimusten muuttamista. Kuudenneksi mietinnössä ehdotetaan, että luotaisiin valtiovarainministeri, mutta ei kuitenkaan puhuta tämän ministerin toimivallasta. Tässä sanottu, että sinne sen pitäisi, hänen tulisi toimia euroryhmän puheenjohtajana ja olla tämän ainakaan sitten valtiovarainministeri, mutta tämä ehdotus on nyt torjuttava hänen mielestään. Ja kohdassa seitsemän, kohdan 23 jälkeen, tämä fiscal capacity korjataan ESM EMFllä. Tämä olisi mahdollista vain, jos perustamissopimuksia muutettaisiin. Fiskaalinen kapasiteetti, sen ei täydy korvata ESMn toimintaa, kuten on todettu yksinselitteisesti viiden puheenjohtajan puhemiehen äh, raportissa. ESM, EMF, äh, sen äh, osalta viedään pohja pois sen toiminnalta, jolla se pyrkii taantamaan houkuttimia rakenteellisia uudistuksia, kuten on ehdotettu pilarissa yksi. Sitten kohta kahdeksan. Täällä ehdotetaan kolmea pilaria fiskaaliselle kapasiteetille, vain yksi näistä se, että annetaan houkuttimia rakenteellisille uudistuksille voi olla sellainen, että se toimeen ilman perustuttamissopimuksen muutoksia. Ja sitten ajatellen sen rajallista kokoa, se ei pysty ottamaan vastaan symmetrisiä ja epäsymmetrisiä sokkeja ja vakauttamaan euroaluetta kokonaisuudessaan. Joten herra Muusaan ehdottaisi, että pitäisi keskittyä tavoitteeseen, jos, joka tämä fiskaalinen kapasiteetti pystyisi täyttämään. Yhdeksänneksi viimeisenä kohtana pilari 2 on pelkkä julkilausuma, jos puhutaan aikomuksista. Siinä ei kuvata sitä, mikä on tämän sadepäivän rahasto Rainy Day Fund ja miten sen tulisi toimia, eikä se ole myöskään syvempää selitystä eh, siitä, mikä olisi eurooppalainen työttömyyskorvausjärjestelmä. Eh, ja myöskin voitaisiin, mitä puhutaan myöskin siitä, mitkä voisivat olla tavat, voitaisiin välttää moraalisia riskejä, jotka liittyvät tähän eh, työttömyyskorvausjärjestelmään ja sitten on vaikea hyväksyä tätä tällaista järjestelmää, että tiedetään, mitä se merkitsisi. Joten ainoa ratkaisu, joka antaa nykyisiin taloudellisiin ongelmiin euroalueilla, tämä mietintö on tällaisen siirtounionin aikaansaaminen, samoin kuin sadepäivärahaston ja työttömyyskorvausjärjestelmän aikaansaaminen. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista ilman, että muutetaan perustamissopimuksia. Se on täysin sen linjan vastaista, joka, jota meidän poliittinen ryhmämme edustaa, ja Tämä on siis se, mitä Siegfried Musa minulle antoi tähän asti. Kiitoksia. Tämän oikeudelliseen puoleen minulla olisi pari huomiota, mutta katsotaan sitä sitten menettelyselman puhujalistaa. Ja nyt toinen esittely, josta Böge on paikalla. Olkaa hyvä. Apologize. Uh, niin, suokaa anteeksi. Eurostar-juna oli aika pahasti myöhässä panin merkille nämä viimeiset huomiot Muresanilta. Eli esittelijöinä me tiedämme, ja meillähän oli kokous viime viikolla, pidätyy hiukan hioa vielä tätä mietintöluonnosta näiden kokousten ja keskusteluiden pohjalta, joita on ollut tietyissä pääkaupungeissa ja tiettyjen asiantuntijoiden kanssa. Eli prosessi on kesken, mutta yksi asia täytyy muistaa. Emme voi keskustella keskuspankin politiikasta, mitä tulee korkotasoihin. Emme voi jättää tilannetta tällaiselleen, mitä tulee investointivajeeseen, eikä Euroopan unioni, oli Brexit sitten totuutta vai ei, niin sitä ei voi jättää tällaiseen tilanteeseen. Keskuspankin puheenjohtaja jokin aika sitten totesi, että pelkästään rahapolitiikalla ei euroaluetta pystytä pelastamaan, että meidän pitää ryhtyä kiireellisiin toimiin tämän lisäksi. Ja tämä on myöskin vahvistettu keskuspankin raportissa tämän vuoden huhtikuulta – vielä tiukemmassa muodossa. Eli tässä sitä nyt ollaan. Ja haluaisin muistuttaa, että vuoden 1998 joulu- tai marraskuussa oli mietintö ja siellä oli mukana tiettyjä perusperiaatteita. Ja itse budjettivaliokunnan jäsenenä minun täytyy arvioida myöskin tilannetta, joka liittyy euroalueen täytäntöönpanoon – siellä oli maksutase väline ei euromaille käytössä. Siihen liittyy tiettyjä takeita artiklan 143 mukaisesti ja sitä on sovellettu ja kapasiteettia on kasvatettu kriisin takia. Tällaista välineet ei ole euroalueella. Ja tärkeää minulle on tietysti se, että kaikki, mistä keskustellaan, liittyy selkeisiin ehtoihin – Emmekä voi puhua ainoastaan riskien jaosta, vaan täytyy puhua myöskin suverenisuudesta, koska muuten tämä järjestelmä ei toimi. Ja tietysti täytyy puhua myöskin siitä, mitä voidaan tehdä muuttamatta perustamissopimuksia ja mitä sitten tarvitaan perussopimusten muuttamisen osalta. Tämä on ihan selvää, mutta Minun käsittääkseni, ikävä kyllä en ole opiskellut lakia, mutta joskus sitä kyllä hyötyäkin. Eli tämä sadepäivän rahasto esimerkiksi on mahdollinen ilman perustamissopimusten muuttamista. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että tie, tietyistä päätöksistä johtuen, joita on tehty perustuslaki tuomioistuimessa, ja tämä nyt on selkeä poliittinen arvioni, eli meidän täytyy siirtää, tehdä eurooppalaisesta DSMstä rahasto, mutta se toimii ainoastaan, mikäli teemme tarvittavat muutokset järjestelmään. Muuten se ei toimi. Tähän tavoitteeseen ei koskaan päästä. Me jäämme hallitusten väliseen menettelyyn. ja se johtuu jäsenvaltioiden haluttomuudesta. Ja samaan aikaan meidän täytyy miettiä tiettyjä kansallisten parlamenttien toimia liittyen kansallisiin resursseihin, mutta hallintorakenne ja lainsäädäntörakenne ja oikeudelliset puitteet – Euroopan rahaliitossa ovat sellaisia, että meidän täytyy puhua tästä vel- vastuullisuudesta ja demokraattisesta valvonnasta ja Euroopan parlamentin roolista. Ja kokemushan on osoittanut, että kriisin aikana Euroopan neuvosto päätti 60 miljardista alle tämän omien varojen katon. Puhun tästä nyt hyvin varovaisesti. Eli tässä nyt sitten puututtiin parlamentin budjettioikeuksiin. Eli pelkästään tämä on jo peruste sille, että meidän täytyy valmistella päätöksentekoprosessia ja toimenpiteitä, jotka voidaan sitten toteuttaa aikanaan Ja olen samaa mieltä myöskin siitä, että näiden välineiden osalta se, että ammattimaistetaan tämänhetkiset rahastot, kohesiorahastot, rakennerahastot, niin niitä voidaan hyödyntää paremmin, jotta voidaan toteuttaa tarvittavia rakenneuudistuksia jäsenvaltioissa. Hetkinen, olen kuullut, että ykköskanavalla saksakielen sijaan tuleekin kreikkalaista tulkkausta. Ja kaikki saksalaiset käviköllä eivät puhu kreikkaa, eli jos korjaatte tämän. Wife is always telling me the grammar is... Niin no vaimoni sanoo, että näiden kielten kielioppi on kyllä aika samanlainen, että se on ihan hyvää harjoitusta. Eli voi alkaa sitten opiskella tätä upeaa kieltä. Niin, eli Nämä välineet voidaan ammattimaistaa, se on tärkeää. Ja me puhuimme myöskin teknisestä avusta, josta komissio puhui. Se on mielenkiintoinen ajatus ja meidän täytyy katsoa, voitaisiinko sitä laajentaa seuraavissa monenvuotisissa rahoituskehyksissä. Mutta ihan tiedoksi teille, oikeudelliset puitteet rakennerahastoissa tarjoavat jo mahdollisuuksia täytäntöönpanoon, jotta voidaan reagoida tietyissä tilanteissa yksittäisissä jäsenvaltioissa. No, onko tätä käytetty jo riittävästi, kyllä vai ei? Ja sitten täytyy myöskin katsoa, mikä on tämä finanssipoliittinen kapasiteetti. Pääomaunioni ja pankkiunioni ovatko ne olemassa, ja sitä enemmän tarvitaan finanssipoliittista kapasiteettia. Tätä suhdetta ei voida jättää huomiotta. No, parlamentti on tietysti sitoutunut näiden viiden puheenjohtajan neljään kriteeriin, se on ihan selvää. Ja toinen asia, se, että meillä olisi eurooppalainen rahasto, jossa on tarpeen hyvä hallinto ja päätöksentekoprosessi, niin mielestäni tällainen palomuuri, joka on olemassa, niin sitä ei voida kyseenalaistaa. Tässä puhutaan nyt finanssipoliittisesta kapasiteetista. Tähän liittyy tämä rahasto ja finanssipoliittista kapasiteettia, jotta voidaan ryhtyä näihin lisätoimiin jotka liittyvät tiettyihin ehtoihin, jotta voidaan välttää tiettyjä shokkitilanteita. Mutta näiden rahastojen hallinnointi, voidaanko se sitten hoitaa vakausmekanismin rakenteissa, mutta sitä ei pidä kuitenkaan sekoittaa. Eli nämä asiat täytyy nyt pitää selkeästi erillään. Me kaikki tiedämme, että tänä vuonna tarvitaan energistä lähestymistapaa, jotta euroalue ja sisämarkkinat saadaan eteenpäin. Meidän täytyy miettiä seuraavia askeleita, mitä voidaan tehdä muuttamatta perustamissopimuksia ja miten tämä voidaan vakauttaa. Ja ehkä tarvitaan myöskin perustamissopimuksen muutoksia. Mutta selkeä toimintasuunnitelma tarvitaan ja siinä on oltava mukana aivan kaksi asiaa, koska muuten olemme hukassa emmekä hoida tehtäväämme. Kiitos. Kiitoksia. Sitten SND-ryhmästä Paltan. Kiitos puheenjohtaja. Pidän tällaisen etenemissuunnitelman ideasta. Me tiedämme, minkälaisia ongelmia meillä on edessämme ja me tiedämme, mitä tarvitsemme euroalueen vakauttamiseksi. Emme ole vielä saaneet tätä työtä päätökseen, vaikka meillä on yhteinen valuutta. Haluaisin aloittaa sanomalla, että tässä mietintöluonnoksessa pidän siitä, että kannustettaisiin tekemään rakenneuudistuksia. Se on hyvä idea. Euroopan parlamentin pitäisi mennä tässä jopa pidemmällekin. Pitäisi katsoa EU-talousarviota keinona kannustaa jäsenvaltioita julkisiin investointeihin ja, ja luomaan eurooppalaisia ratkaisuja. Tämän ei pitäisi rajoittua pelkästään ESM, eli EVM, tai muutettuun EVM, vaan sen pitäisi ko- koskea myös muita talousarvion osia. Tämä ei ole pelkästään tärkeää EU-politiikan välineenä, vaan se olisi myös tärkeää solidaarisuudelle. Solidaarisuushan on kaksisuuntainen katu. Euroopan pitää auttaa maita tekemään näitä muutoksia, jos haluamme maiden tekemään tällaisia muutoksia. Rahoituskapasiteetissa on kolme pilaria. En ole varma, tarvitseeko rahoituskapasiteettiin kuulua kaikkia näitä tehtäviä voitaisiin ehkä keskittyä symmetrisiin häiriöihin tai lähentymiseen, mutta tietysti tarvitsemme kaikkia kolmea pilaria, jotta euroalueesta tulee vakaa. Mutta minulla on kyllä vielä useita kysymyksiäkin. Eli emme ole päässeet vielä loppuun asti. Jos ottaisimme tämän kartaksi, tämän ehdotuksen, niin saattaisimme eksyä. Mutta mielestäni on vaikeaa tätä rahoituskapasiteettia yhdistää budjettisääntöjen kanssa. Eli me katsomme tässä sekä rahoituskapasiteettia että budjettisääntöjä. Mielestäni tämä on melko hämmentävää. Yksi suuri hämmennyksen lähde tässä luonnoksessa on myös se, mikä on eu toimivalta ja mikä on kansallista toimivaltaa, ja haluaisin, että tätä selvennettäisiin. Ja tämä alkaa tällä lähentymistä koskevalla säännöstöllä. Onko siinä rakenneuudistusten kan, rakenneuudistuksiin kannustamisesta kyse vai onko kyse jollain, jollain, joka jäsenmaiden etuoikeudesta Haluammeko todella, että Brysseli sanoo Pariisille, minkälaisia työmarkkinauudistuksia pitäisi tehdä? Se on kysymys. Mitä, minkälaista finanssipolitiikkaa tässä tehdään? EU-tasoista e vai kansallista? Entä sitten tämä avustamiskieltoa koskeva lausike, no bailout clause? Siinäkin on epäselvää missä toimivalta on, joten pelkään, että kansallisten parlamentin toimivalta ei parane. Kaiken kaikkiaan tässä on mielestäni vaikea nähdä, mikä on eurooppalaista ja mikä kansallista toimivaltaa, ja mielestäni se olisi keskeinen kysymys. Kaksi toista, muutakin epäselvyyttä on tässä tekstissä. En näe, miten euroalue väline sopii tähän yhteisömetodiin tai menetelmään. Loogisesti tarvittaisiin jonkinlainen euroalueen päätöksentekoelin, euroalueen parlamentti tai jonkin, jonkin sellainen, mutta siihen ei puututa mietinnössä ollenkaan. Ja lopuksi en näe, miten rahoituskapasiteetti sopii yhteen EU-talousarvion kanssa ja miten se ratkaisee EU-talousarvion ongelmat. EU-talousarviossahan on se ongelma, että, että on, tulee paljon maksuviivästyksiä ja en näin, miten rahoituskapasiteetti ratkaisisi EU-talousarvion ongelmat. Joten Hyvä puheenjohtaja, minä näen tässä paljon monitulkintaisuutta ja tässä on parannettavaa, sillä me tarvitsemme paremman etenemissuunnitelman euroalueen vakauttamiseksi. E Kiitos sitten ECR-ryhmästä. Kölmel. Hän ei olekaan paikalla. Eli Ruohonen Lerner. Kiitos puheenjohtaja Aluksi voin todeta, että olemme paljolti samoilla linjoilla herra Muresanin ja Baltsin kanssa. Tämän mietinnön haaste on siinä, että sen pohjana on visio EUsta, joka käyttää budjettiaan ohjaillakseen jäsenvaltioiden toimivallan ja suvereniteetin piirissä olevia asioita. Tämä asetelma synnyttäisi rakenteellisen vastakkainasettelun EUn ja jäsenvaltioiden demokraattisen päätöksenteon välille. Mietinnön perusidea on luoda euroalueelle yhteinen budjetti, josta tehtäisiin tulonsiirtoja. Tulonsiirroilla tasoitetaan niin sanottuja epäsymmetrisiä häiriöitä, joita jäsenmaat kokevat. Tulonsiirrot nostavat ainakin kaksi kysymystä, joihin pitää vastata. Luovatko tulonsiirrot moraalikatoa? Entä ovatko tulonsiirrot oikeudenmukaisia? Budjettikapasiteetti loisi moraalikatoa, koska se ei kannustaisi jäsenmaita rakenteellisiin uudistuksiin. Muut maat kattaisivat laskun. Tulonsiirroista yhteisen budjetin kautta tulee helposti pysyvä, enkä usko, että tätä voitaisiin estää, vaikka mietinnössä niin väitetään. Tuottavuuserot ja erot kilpailukyvyssä ovat euroalueen sisällä yksinkertaisesti niin suuria. Tämä on esityksen suurin riski. Tästä syystä mietinnössä ei oteta vakavasti huomioon markkinakurin ongelmia, joita yhteisvastuu luo. Mietinnössä sivutaan asiaa puhumalla yhteisvastuun ehdollisuudesta, mutta puhe on pintapuolista. On tietysti syytä muistuttaa, että rakenteellisten uudistusten läpivieminen on vaikeaa. Tämän tiedän itsekin. Suomessa hallitus on paraikaa kaavailemassa pitkälle meneviä uudistuksia ja valitettavasti myös leikkauksia julkisen talouden tasapainottamiseksi. Mutta uudistukset, vaikka lyhyellä aikavälillä tuntuvat kohtuuttomilta, ovat ne pitkällä aikavälillä usein tarpeellisia. Lisäksi laaja tulonsiirtomekanismi, jota mietinnössä ehdotetaan, ei kohtelisi oikeudenmukaisesti niitä maita, jotka noudattavat markkinakuria ja toteuttavat tarvittavat uudistukset. Lopuksi vielä maininta budjettikapasiteetin rahoittamisesta. Mietinnössä nostetaan esiin Euroopan vakausmekanismin varojen käyttäminen budjettikapasiteetin rahoittamiseen – Ongelmallista EVMn sitomisesta yhteiseen budjettimekanismiin tekee se, että vakausmekanismi on kriisirahasto, jonka osakkeenomistajia ovat emu-jäsenvaltiot. Täten unioni tai varsinkaan Euroopan parlamentti ei voi yksistään päättää rahastojen varojen käytöstä. Lissabonin sopimusta on kunnioitettava, kun puhumme laajan yhteisvastuun lisäämisestä. ECR-ryhmä tulee tekemään tarkistuksia ainakin näihin asioihin. Kiitos. Thank you. And now I give the floor. Kiitoksia. Ja sitten Jean Arthuis saa puheenjohtajan tehtävät hoitakseen. Joo. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijöitä tästä luonnoksesta, josta nyt keskustellaan. Tämä on tärkeä hetki. Ja niin kuin kaikki täällä, haluan noudattaa oikeudellisia puitteita. Mutta kun otetaan nyt huomioon tämä tilanne, niin meillä pitää olla poliittinen näkemys, joka on selkeä. Ja meidän täytyy katsoa, mihin pyrimme. Ja kun luotiin yhteisvaluutta, meillä oli tämä valuutan suvereniteetti. Kansalliset keskuspankit ovat nyt sitten Euroopan keskuspankin osakkeen omistajia. Ja tavallaan meillä on sitten tällainen valtiotason instituutio, mutta tätä ei otettu huomioon sitten hallinnon tasolla. Ja silloin keskusteltiin siitä, pitäisikö meillä olla käytössä tällainen sääntely, jossa määritellään rajat, joita ei saa ylittää. Ja jos näin kävisi, niin silloin jäsenvaltiot saisivat sanktioita, vai pitäisikö olla talous- ja budjettihallintoa? Ja tämähän sitten kirjattiin Amsterdamin sopimukseen, ja silloin päätettiin tästä päätöstä tästä säännöstä. Ja sitten euroryhmä, jossa oli jäsenvaltioiden valtiovarainministeriöitä euroalueelta, niin siellä sitten harjoitetaan valvontaa ja määritellään sanktioita. Ja tässä voidaan nyt sanoa, että sääntöä ei ole noudatettu, sanktioita ei koskaan ole langetettu. Ja kun ajatellaan 15 vuotta nyt euroaluetta, niin mitään sanktioita ei ole langetettu näistä rikkomuksista. Eli sääntöä ei sovelleta eikä tällaista hallintoa edelleenkään ole olemassa. Eli tilanne on pahin mahdollinen. Lähestymistä ei ole tapahtunut ja ei voida sanoa, että euroalue olisi mikään optimaalinen valuutta-alue. Täytyy nyt katsoa, millaista budjetti kapasiteettia on euroalueella. Euroalueellahan ei ole mitään yhteistä politiikkaa. Siellä noudatetaan kansallista politiikkaa, jota yritetään nyt suurin piirtein koordinoida. Ja Euroopan keskuspankin johtaja turhaan on yrittänyt olla yhteydessä hallituksiin, jotta voitaisiin saada aika tämmöinen poliittinen miksi yhdistelmä euroalueella. Se ei ole onnistunut. Eli tässä nyt esittelijät ovat tehneet hyviä ehdotuksia ja haluaisin onnitella heitä tästä kunnianhimosta. Me emme voi jäädä tähän tilanteeseen, koska silloin saattaa käydä erittäin huonosti. Jos euroalueella on budjetti, niin se pitää sitten erottaa Euroopan unionin budjetista, jossa on mukana 28 jäsenvaltiota, koska muuten sen soveltaminen on mahdotonta. Jo EUn talousarviot eivät ole mitenkään helppolukuisia, erityisesti kun otetaan nyt huomioon nämä budjettisatelliitit, eli nämä erityisvälineet ja siirrot. Eli meidän pitää tehdä selkeä ero euroalueen budjetin ja Euroopan unionin budjetin välille. No miten voidaan varmistaa tämä rahoitus? No, tällä hetkellä on vaikea kuvitella tätä, koska tämähän vain kasvattaa nyt veronmaksajien taakkaa. Eli meidän täytyy katsoa nyt näitä toimivaltuuksien siirtoja. Esimerkiksi kun on katsottu tätä työttömyysvakuutuskysymystä, no se on yksi esimerkki siitä, mitä voitaisiin tehdä. Ja kun katsotte sitten Yhdysvaltojen liittovaltion budjettia. Sehän on 17-18 prosenttia Yhdysvaltojen bruttokansantuotteesta ja puolet budjetista liittyy toimiin, jotka ovat sosiaalisia ja solidaarisia luonteeltaan. Eli kun ajatellaan euroaluetta, niin ehkä toimivaltuuksia voitaisiin tällä tavalla siirtää. Eli rahoitus tulisi resurssien siirroilla, eli jäsenvaltiot tekevät säästöjä, koska tätä taakkaa enää tarvitse kantaa, eli näitä resursseja siirrettäisiin sitten euroalueen budjettiin. No tietysti tämän budjetin avulla pitää pystyä käynnistämään rakenneuudistuksia ja saada lähentymään lainsäädäntöjä, jotta euroalueesta tulisi optimaalinen valuutta-alue. Ja siellä pitäisi sillä olla myöskin ministeri, joka ei kärsi mistään eturistiriidoista. Esimerkiksi jos hän on oman maansa varaministeriö. Niin, päätäkin puheenvuoron nyt sitten tähän. Ai, niin, minä nyt hoidankin näitä puheenjohtajan tehtäviä, eli seuraavaksi Nirjada saa puheenvuoron. E, anteeksi, Nirs Tulvars. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä tehdystä työstä. Voidaan kenties sanoa, että ovat asettaneet paperille enemmän kysymyksiä kuin mihin pystymme vastaamaan tämän keskustelun puitteissa. Ja tavallaan se on hyväkin asia, sillä todellisuudessa meillä on paljon kysymyksiä tulossa ja meidän täytyisi löytää tie ulos tästä sotkusta. Ehkä tällainen tiekartta tulee olemaan jotakin hyvin vaikeaa sen laatiminen. Näitä vaikeuksia johtuu myös siitä, että on aina helpompi tehdä asioita ennen kuin jälkeen. Jos ajatellaan kaikkia ongelmia, jos ne olisi otettu huomioon ennen kuin luotiin eurovyöhyke, olisi luultavasti ollut helpompaa nyt istua täällä tänään keskustelemassa asioista. Jälkikäteen asioiden korjaaminen on aina hyvin mutkikasta ja luultavasti siinä me nyt sitten olemme. Annan jotakin esimerkkejä näistä tällaisista äh, kaksijakoisuuksista, joista, joita on esillä. Täällä puhutaan paljon asymmetrisistä sokeista tässä asiakirjassa. Jos nyt palaamme takaisin Mandelsin teoriaan, niin silloin siinä pidettiin sitä selvänä, että olisi yksi asymmetrinen shokki ja kun se on sitten kuollut pois, kaikki on sen jälkeen tasaista ja helppoa. Tämä nyt tietysti oli optimistinen ajatus 80-luvulta, ja luultavasti elämme aivan erilaisessa maailmassa tällä hetkellä. Nyt jotkin maat tulevat kohtaamaan hyvin kovia asymmetrisiä sokkeja johtuen siitä innovaatiot hiskevät niin eri tavoin. Talousmaailman todellisuus iskee niihin eri tavoilla ja siksi arvelisinkin, että me joudumme elämään asumisten sokkien kanssa niin, että näitä sokkialtoja tulee seuraavan sadan vuoden ajan. Ja se on jotakin sellaista, mihin meidän täytyy sopeutua, mutta samanaikaisesti aikaan se tietysti luo tilanteen, jossa nousee kysymyksiä, jotka ovat meille tärkeitä, miten on järjestelmä, joka on torjuntakykyinen, ajatellen tällaisia sokkeja. Eräs esimerkki, joka liittyy näihin ongelmiin, joita meillä on, on se, miten tässä mietinnössä käsitellään kohesiota. Otan vain yhden yksinkertaisen esimerkin. Jos sanotaan, että kohesio on epäonnistunut tai kohesiopolitiikka on epäonnistunut, puhuu luultavasti kahdesta aivan erilaisesta lähestymistavasta. Minun ajatukseni on tästä kohesioasiasta, että kohesio on epäonnistunut. Se ei ole toiminut itse sitten vuoden 1975, jos katsoo tilastoja. Siis kohesio on epäonnistunut. Me ehkä olemme epäonnistuneet kohesion epäonnistumisen havaitsemisessa viimeisten 40 vuoden aikana. Kun me sanomme, että kohesiopolitiikka on epäonnistunut, olemme menossa moraalisen kysymyksen alueelle, koska silloin me rivien välissä toteamme, että kohesiopolitiikan olisi pitänyt saavuttaa jotakin kuin mitä sillä saavutettiin. Ja vastuu itse asiassa on silloin politiikan puolella, koska kohesio, jos kohesiopolitiikka on epäonnistunut, se merkitsee sitä, että poliitikot ovat epäonnistuneet. Ja se on hyvin lähellä sitten seuraavaa kysymystä, joka on, mitä ovat nämä moraaliset riskit. Varmastikin näitte muutama päivä sitten lehdistä, että Kreikan kansalaiset ovat 80 miljardia valtiolleen velkaa maksamattomia veroja. Ja se on yksi keskeisiä ongelmia Kreikan riisissä, että veroja ei makseta. Jos tätä nyt pyrittäisiin jotenkin korjaamaan kohesiopolitiikalla, niin silloin olisi kysymys todellakin moraalisen riskin kysymyksestä. Niin, sanottu oli tämän. Toisaalta hyvä, että on tällainen mietintö, koska siinä osoitetaan arkoihin paikkoihin nimenomaan siinä mielessä, miten käsittelemme jotakin keskeisiä kysymyksiä Euroopan unionissa, mutta minä voin vakuuttaa teille, että mitään helppoja vastauksia ei löydy. Ja ottaen huomioon sen, että meillä on noin viikko aikaa löytää hyviä ratkaisuja kaikkiin näihin asioihin, niin onnittelut vain esittelijöille ja onnittelut muille varjoesittelijöille. He ovat sitten helvetissä mutta muutaman lähipäivän ja he ovat kyllä ansainneetkin sen. Merci. Merci. Kiitoksia. Sitten Guen varjoesittelijä ei ole paikalla. Demasi myöskään ei. Eli Maragall ei myöskään. Eichhout on täällä, eli hän saa puheenvuoron. Thanks very much. Kiitos paljon esittelijöille, siis yhteisesittelijöille, Bögelle ja veresille, sillä olen sitä mieltä, että he ovat tehneet erinomaista työtä. Niin, saatamme päätyä tässä helvettiin, mutta ainakin lähtökohta on hyvät, hyvä keskustelulle. Sinä kutsuit siis tätä helvetiksi. Nämä esittelyiden ehdottamat kolme pilaria, jotka kuuluisivat rahoituskapasiteettiin, niistä voimme olla samaa mieltä. Ne ovat hyvä perusta aloittaa neuvottelut, eli joten todellakin haluaisin kiittää tästä esittelijöitä tietäen, että he edustavat eri poliittisia näkökohtia ja eri jäsenvaltioita ja kun tämä otetaan huomioon, työ on ollut oikein hyvää ja molemmissa poliittisissa ryhmissä toivottavasti teitä tuetaan. Varmasti tiedättekin, missä poliittisissa ryhmissä teille tulee vaikeuksia eteen. Loppujen lopuksi meidän pitää katsoa, miten löydämme tasapainon suverenisuuden jakamiselle ja riskeille, mutta on aivan selvää, että me tarvitsemme rahoituskapasiteettia. Jotkut ryhmät tämän vielä kieltävät, mutta jos meillä on yhteisvaluutta, niin silloin emme pärjää ilman. Ja silloin tietysti suuri kysymys kuuluu, miten saamme tämän tasapainon luotua. Menisin nyt näihin kolmeen pilariin. Mietinnössä käytetään sitä olettamaa, että vakausmekanismi EVM on ainoa ainoa tekijä. Jos katsotaan, minkälaista taakkaa ja minkälaisia odotuksia kohdistuu Euroopan vakautusmekanismiin, niin silloin huomataan, että nämä ovat aivan liian korkeat nämä odotukset, joten meidän pitäisi löytää muitakin ratkaisuja kuin EVM. Nykyisessä järjestelmässä ja tässä mietinnössä pistetään liikaa toivoa EVM, ja jos kysyisimme oikeudelliselta yksiköltä, mitä muuta voitaisiin EVMn lisäksi nykyisessä järjestelmässä vielä luoda, jos se olisi mielenkiintoinen kysymys epäsymmetrisistä häiriöistä meidän ryhmällemme tärkein kysymys on se, että kyse pitää olla automaattisesta häiriöiden vaimentamismekanismista. Me emme halua tätä samaa poliittista keskustelua kuin aikaisemmin. Epäsymmetristen häiriöiden sietokyvystä pitäisi sopia etukäteen eikä vasta koko prosessin aikana. Ja sitten vielä tästä rahoituskuilusta tai investointivälineestä, joka tämän välinen takana on. Meille olisi tärkeää, että, että EU:ssa on nyt suurempikin rahoituskuilu, joten ERI-rahastoa pitäisi loppujen lopuksi vielä laajentaa, sillä se ei ole riittävä, kun ajattelee rahoituskuilua. Ja sitten tätä lähentymistä koskevaa pilaria koskien olemme hieman skeptisiä näistä kannustimista, eli jäsenvaltioita ilmeisesti pyydetään antamaan varoja tähän lähentymistä koskevaan pilariin, mutta entä sitten jos jäsenvaltiot eivät näin tee, toimisiko tämä lähentymispilari silloin ylipäänsä? Joten meidän pitäisi miettiä muita kannustinjärjestelmiä, jotta voimme taata, että jäsenvaltiot kyllä tähän panostavat. Eli nämä ovat sellaisia ajatuksia, joita, joita haluamme neuvottelussa ottaa esille. Odotan innolla näiltä neuvotteluita. Ää, äh, me odotamme kyllä neuvotteluita innolla, niissä ei ehkä niin tee. Varmasti saamme mielenkiintoisen kannan aikaiseksi Euroopan parlamentille, jotta voimme taata, että tämä keskustelu rahoituskapasiteetista laajentuu tämän parlamentin ulkopuolelle. Parlamentin kannan luominen on yksi asia, mutta tärkeintä on tietysti jäsenvaltioiden kanssa tai jäsenvaltioissa käytävä keskustelu. Ja me voimme olla nyt tässä tärkeässä roolissa ja kiitos jälleen vielä yhteisesittelijöille tästä luonnoksesta. Gal nous a rejoint No niin, Morakan on saapunut paikalle. Oui, merci bien, président. Kiitoksia. En nyt kuullut kaikkea, mitä täällä on sanottu, mutta puhun nyt Espanjaa niin kuin aina. On nyt selvää ja tunnettu, että Joudun nyt toistamaan osittain asioita, joita on jo todettu. Oman hyvä mahdollisuus. Ja meillä on hyvä teksti, joka on pohja parlamentin kannalle. Meidän täytyy nyt todellakin pohtia sitä, mikä on Euroopan parlamentin rooli näissä kysymyksissä, jotka ovat monimutkaisia. Ja samaan aikaan käydään keskustelua myöskin monivuotisen rahoituskehyksen uudistamisesta. Ja meidän täytyy nyt kantaa vastuumme. Ja meidän täytyy määritellä sitä, mitä nyt tällä hetkellä pitäisi tehdä euroalueella, millaisia mekanismeja ja millaisia kapasiteetteja siellä on. Eli neljä kysymystä. Eli meidän täytyy ehdottomasti edetä koko parlamentin osalta tämän tekstin osalta. Ja tässä on vielä yksi henkilökohtaisempi kysymys. Tässä on vähän semanttinen ansa, kun puhutaan näistä symmetrisistä ja epäsymmetrisistä kysymyksistä. Eli kun kyse on epäsymmetrisestä, niin se on erilainen kuin symmetrinen shokki. Eli jos on vaikka alijäämäisiä velkoja ja sitten toisaalta on ylijäämäisiä velkoja, Eli tässä on päinvastaista symmetriaa. Eli meidän pitäisi keskustella näistä välineistä, joilla voidaan puuttua näihin semanttisiin symmetriakysymyksiin. juuri niin kuin tässä mietinnössä on todettu. Koska tämä täytyy yhdistää toiseen kysymykseen. Ja tämä mietintö liittyy siihen, että kolme pilaria, joita voidaan käsitellä, ja jos olemme samaa mieltä niiden käyttötarkoituksesta ja suunnasta yleisesti ottaen, niin sen lisäksi ne pitää yhdistää oikealla tavalla toisiinsa niin kuin monta kertaa käy toimielimissä, niin tässä riskinä on se, että jokullakin saralla edetään erikseen omaa logiikkaa ja omia tavoitteita noudattaen, mutta meidän täytyy nyt yhdistää nämä kolme pilaria. Ja samalla tavalla kuin on, meillä on tämä vakausmekanismi Euroopassa ja tämä rahasto, niin se on hyvä aloite, varsinkin jos se osataan yhdistää näihin muihin politiikan aloihin ja tavoitteisiin ja myöskin näihin epätasapainotilanteiden oikaisemiseen. Ja sitten sadepäivärahasto ja työttömyysrahasto. Ne ovat ihan myönteisiä välineitä mielestäni, mutta siihen täytyy yhdistää tiettyjä ehtoja, tiettyä vastuullisuutta, koska muuten tämä on uusi valepuku näille, tälle moraalikadolle. Eli tämä sadepäivärahasto ei riitä. Meidän täytyy olla kunnianhimoisempia ja konkreettisempia näissä toimissa. Eli meillä on mietintö, josta voitaisiin keskustella ja sopia. Ja tässä nyt on kaksi asiakokonaisuutta. Tämä työttömyysvakuutus ja sadepäivärahasto, mutta investoinnit puuttuvat vielä. Eli jos meillä ei ole tätä kolmatta osiota investointeja, niin silloin meillä ei ole tätä koko pakettia eikä tätä suhdetta niiden välillä, joiden kautta voidaan edistää eurooppalaista politiikkaa siihen suuntaan, joka on tavoitteemme, eli työllisyys ja talouskasvu. Ja tämä kolmas aihekokonaisuus, eli eurooppalaiset investoinnit, julkiset investoinnit, eurooppalaiset hallinnointimekanismit. Eli kyse on vain siitä, että määrätään varoja jäsenvaltioista näihin tarkoituksiin. Ja sitten neljäs asia vielä, niin tämä nyt on viimeinen asia, tämä liittyy hallintoon. Eli tässä nyt on vaikea löytää tasapaino euroalueen ja Euroopan unionin välille, kun katsotaan tätä rahoituskapasiteettia euroalueella. Meidän täytyy ratkaista näitä ongelmia ja mietinnössä on myöskin puhuttu näistä asioista ja meidän täytyy hioa vielä näitä sanamuotoja. Kiitos. La parole. Kiitoksia. Sitten Marko Valli. grazie, Kiitoksia, puheenjohtaja pyydän anteeksi kollegan puolesta. Hänellä on pieni terveysongelma, eli hän nyt ei päässyt paikalle, eli minä sitten edustan ryhmääni täällä. Olen käynyt läpi mietinnön ja kun katson, mitä on sovittu ensimmäisessä kokouksessa, niin se ei ollenkaan saanut ryhmäni vakuuttuneeksi eikä myöskään minua, koska tässä nyt ei ole mitenkään demokraattisesti jaettu näitä, tai tehty näitä päätöksiä, vaan nämä päätökset on tehty äh, byrokratian pohjalta ja katsottu suuryritysten etuja, eli hyvin usein näistä asioista puhutaan, että kansalaiset vastustavat tämän tyyppistä politiikkaa. Ja jälleen kerran, tämä Beres on täällä ja hänen mietintönsä hän meni läpi, ja sen jälkeen tuli viiden puheenjohtajan teksti, ja sitten 19 valtiossa on yhteisvaluutta ja ne ovat hyvin erilaisia valtioita. Ja sitten kuitenkin nämä vaihtokurssit on lyöty lukkoon ja se luo epätasapainotilanteita. Ja sitten meillä pitäisi olla euroalueen budjetti, jossa jäsenvaltiot maksavat tähän kassaan ja sitten on supervaltiovarainministeri, joka määrittelee politiikkaa epädemokraattisesti ja uudistuksia, säästötoimia – Siinä, jos katsotaan nyt vaikka, mitä Ranskassa tapahtuu, tai Italiassa, Kreikassa. Eli tässä ei ole demokratiaa, vaan tässä on myyty valtionomaisuutta yksityistämistä, rahastoja, joilla maksetaan sitten korkoja näistä lainoista. Eli tämä ei ole mitenkään demokraattista. Eli tämä, tämä on tämä epädemokraattiset puitteet. Ja tässä voitaisiin toimia järkevällä tavalla ja katsoa sitten esimerkiksi miksi Saksassa ja Alankomaissa on ylijäämää ja miten sitä voitaisiin hyödyntää. Jotta euro toimisi, niin silloin näiden euromaiden pitäisi tehdä investointeja ja siirtoja sitten perifeerisille ja vähemmän kehittyneille alueille, mutta näin ei tule tapahtumaan, koska olemme nähneet, miten Eurooppa toimii ja on mahdotonta toimia tällä tavalla. Eli tämän hankkeen eteenpäin vieminen meidän kannaltamme ei ole kovin järkevää, koska se ei ole demokraattista eikä oikeanlaista politiikkaa, koska se ei ole oikeudenmukaista, koska meidän pitäisi tehdä tällaisia nettosiirtoja. Ja sitten kun mietitään perustamissopimusten uudistamista, demokratiaa ja sitä, että kansalaiset voivat haluta erilaista talouspolitiikkaa kuin mitä spekuloijat haluavat tai suuret yritykset, koska hehän joutuisivat tästä sitten kärsimään. Eli meillä pitäisi olla tällainen opt-out-mahdollisuus yhteisvaluutasta, jotta ei sitten tämän välinen kautta ei voida pakottaa maita noudattamaan tietynlaista politiikkaa. Meillä pitäisi olla demokraattisempi järjestelmä. Tästä usein puhutaan, mutta ei, sitä ei kuitenkaan sitten noudateta. Ja jäsenvaltio ja kansalaiset voisivat sitten päättää lähteä häkistä pois ja määritellä oma tiensä sen sijaan, että noudatetaan suuryritysten etuja, niin se olisi ihan järkevää ja kannustaisin teitä tähän. Voin vakuuttaa teille, että hyvin moni on samaa mieltä kanssani. No, monet kollegani ovat samaa mieltä, vaikka he eivät ole paikalla, mutta monet ovat tällä samalla kannalla kuin minua, minä. Eli meillä pitäisi olla enemmän demokratiaa, meidän pitäisi tehdä poliittisia ja taloudellisia rahapoliittisia päätöksiä demokraattisesti. Ja nämä puitteet, joita nyt ehdotetaan, eivät ole demokraattisia. Näistä päätetään byrokraattisesti suljettujen ovien takana. Ja tämä on järjestelmä, joka ei aja tavallisten kansalaisten etuja. Merci. Enfin, nous sommes là pour en parler. Kiitoksia. Täällä nyt keskustellaan asioista ja sehän on demokraattinen menettely. No niin, tässä olivat varjoesittelijät, jotka ovat paikalla ja sitten menetty ilman pohjalistaan Ja 16.30 meidän täytyy päättää tämä osuus tästä kokouksesta. Eli Gualtieri saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä en ryhtyisi nyt puhumaan siitä, onko välttämätöntä saada tämä äh, budjettikapasiteetti. Sanoin jo, että pitäisi saada budjetti budjetti yhteisvaluutalle eikä yhteismarkkinoille, mutta näistä kolmesta pilarista, koska minusta ne on hyvin määritelty, esimerkiksi sitten shokkien eh, vastaanottamikyky ja konvergenssilähestyminen ja myöskin mitä herra Murassaan puhui kohdasta 9 ja 19 mietinnössä, koska minusta – meidän pitäisi välttää nyt väärinkäsityksiä. On, kyse on kahdesta eri asiasta. Toinen asia on se, että olemassa e- vakausmekanismi ja sen mallin kehittyminen tällaiseksi eurooppalaiseksi valuutarahastoksi, mikä on hyvin kunnianhimoinen tavoite. Toinen asia on sitten se, miten luodaan tällainen budjettikapasiteetti ja tämä toimii lainsäädännön oikeudellisessa puitteissa olemassa, nämä eivät ole sama asia. Nyt sanoisin, että olen eri mieltä herra Murasanin kanssa siitä, että ainoa ehto olisi edellytys olisi se, että muutetaan perustamissopimuksia. Totta kai sopimusten muuttaminen tekisi tehokkaammaksi tämän ratkaisun, mutta se ei ole ainoa ratkaisu, joka meillä on. Haluaisin korostaa hyvin voimakkaasti sitä, että ensinnäkin kohta 175.3 olisi oi, erinomainen oikeudellinen peruste, jos ajattelee tätä, tätä 1667 tapausta tuomioistuimessa, jossa puhutaan tästä erityistä toiminnasta, jotta ennakkomääriteltäisiin tätä, missä on käytetty Juncker-suunnitelman yhteydessä. Se on erinomainen oikeusperusta ja sen sisällyttäminen unionin budjettiin. Meillä on artikla 21 rahoitusasetuksessa, jossa selkeästi määritellään, että voidaan ottaa käyttöön tiettyihin varoihin osoitettuja vajakoskevia budjettikohtia, koska tämä ei merkitse myöskään muuttumista omiin varoihin ja siihen liittyviä uudistuksia, joten meillä olisi selkeä mahdollisuus nykyisen sopimuksen puitteissa saada erityinen budjettikohta, joka on osoitettu tälle ja, ja myöskin ollut komission ehdotuksissa, jotka on ovat koskeneet cci alun perin. Meillä on sitten artikla 136 ja, ja makrotaloudellisen esäpainon, epätasapainon menettely. Me voisimme silloin olla tällaisen nykyisen järjestelmän puitteissa ottaa käyttöön tiettyjen tulojen osoittamista tiettyyn tarkoitukseen, että olisi myöskin tämä konvergenssikoodi yhdessä tämän rahoituskapasiteetin kanssa. Ja sitten meillä on myöskin vakausmekanismi ja eurooppalainen valuuttarahasto, jotka ovat kom- kompleksisimpia, monekkaampia jutkia, muutokset mahdollisesti perustamisuusten tai ei, mutta nämä, näitä kahta asiaa ei pitäisi sekoittaa toisiinsa. Jos me haluamme tiekartan, meidän pitäisi selkeästi tietää, mitä voisimme alkaa tehdä jo nyt, jos vain on poliittista tahtoa, sillä jos on tahtoa, niin löytyy kyllä väyläkin sitten. Merci. La parole est à notre collègue. Kiitos sitten Weizsäcker. merci, euh, monsieur. Kiitos herra Artyi. Haluaisin onnitella yhteisesittelijöitä hyvin lupaavasta mietintöluonnoksesta, joka käsittelee erittäin vaikeaa aihetta. Olen hyvin vaikuttunut, kun tiedän, miten vaikea on saada yhteisymmärrys aikaiseksi näistä asioista. Tämä on tehty nyt hyvällä tavalla, jotta pääsemme siihen tilanteeseen, jossa tässä parlamentissa ja muuallakin päästään eteenpäin keskustelussa, niin silloin meidän pitäisi tehdä muutama asia. Ja joskus tällainen monitulkintaisuus on tarpeen, jotta saamme yhteisymmärryksen aikaiseksi, mutta ensiksi olisi tarpeen että yksityiskohtaisemmin näissä kolmessa pilarissa määrittelemme, mikä on vastuun ja solidaarisuuden suhde, mikä olisi EUn toimivaltaa, mikä olisi kansallista toimivaltaa. Se olisi mielestäni hyödyllistä. Ja samassa hengessä näissä kolmessa pilarissa pitäisi myös puhua siitä, minkä, mitä tarkoittaa kansallisen budjetin rajoitukset ja miten uskottava tämä järjestelmä olisi, kuten Arthur jo sanokin. Lisäksi meidän pitäisi puhua enemmän tämän rahoituskapasiteetin eri rahoitusmuodoista. Te korostitte ESMn mahdollista roolia, eli EVMn, mutta Tämä on niin vaikea kysymys, että, että tätä pitäisi käsitellä vielä systemaattisemmin, yksityiskohtaisemmin, eri pilareiden kohdalla myös. Ja pitäisi suoraan kertoa, mitkä ovat eri vaihtoehdot. Ja lopuksi vielä, koska olemme keskustelleet siitä, mitä voidaan tehdä ilman perustamissopimusten muuttamista ja mitä pitäisi tehdä perustussopimuksia muuttamalla niin eh, minä ajattelen, että tämän koko järjestelmän uskottavuus on niin tärkeä, että joitakin asioita voidaan tehdä, voidaan, voidaan kyllä tehdä eh, ilman perustas, perustamissopimusten muuttamista, mutta niin ei pitäisi tehdä. Joillakin alueilla pitäisi uskottavuuden takia tehdä perustamissopimuksen muutoksia ei pelkästään näissä kysymyksissä, joissa meillä on yhteisvastuuta. Meiltä todella puuttuu uskottavuutta tietyissä kysymyksissä. Jos ruvetaan siis yhdistämään suvereenisuutta. Kiitos, Fernandes. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijöitä tästä tehdystä työstä, erityisesti Beresiä. Se on mielestäni hyvä alkuteksti, jonka pohjalta voidaan keskustella siitä, miten rakennamme tätä pilaria erityisesti euroalueella. No sitten on hyvin paljon kansallismielisiä puheenvuoroja käytetty. Nämä keskustelut eivät ole kovin läpinäkyviä. Byrokraatit toimivat diktaattorimaisesti Brysselissä. Mutta tämä keskustelu osoittaa, että demokratia toimii tässä Euroopan rakentamisprosessissa. Kaksi kysymystä. Mietintö, joka mielestäni on hyvin laadittu ja hyvin tiivis näiden kolmen pilarin osalta, niin ainakin meidän pitäisi keskustella siitä, miten tämä rahoitetaan. Tämä on asia, joka nyt liittyy tähän keskusteluun ja jollain tavalla meidän pitäisi miettiä, miten voimme rahoittaa näitä kolmea pilaria. Yhtäältä haluaisin muistuttaa, niin kuin mietinnössäkin on todettu, että meillä on tämä vakautusmekanismi Euroopassa vuodesta 2010, ja se nyt nukkuu oikeamielisten unta, niin kuin espanjaksi sanotaan. Eli kukaan ei siihen paljon kiinnitä huomiota. Ja täytyy muistaa, että siellä on yli 40 miljardia euroa rahoituskapasiteettia lainattavaksi – ja jollain tavalla tätä voitaisiin vahvistaa Junckerin suunnitelmalla. Ja tässä rahastossa, jota on ehdotettu mietinnössä, niin mielestäni nämä 40 miljardia, jotka ovat Euroopan komission budjetissa, ja kuten tiedämme, tällä hetkellä jäsenvaltiot rahoittavat tätä, niin komissiolla on nämä 40 miljardia käytössä Euroopan budjetista ja ehkä niitä voitaisiin hyödyntää, kun vahvistetaan tätä mediaa. Jäsenvaltioissa puhutaan hyvin paljon siitä, miten se saataisiin mukaan perussopimukseen, koska se, että saataisiin mukaan nämä 40 miljardin lisäksi, voitaisiin saada tästä mediasta pääomaa ja komissio on osakkeen omistajana, eli me voisimme vahvistaa tätä ja tällaisella eurooppalaisella mekanismilla voitaisiin vahvistaa tätä eurooppalaista toimintaa. Ja sitten on puhuttu Euroopan keskuspankin roolista. Eli miten saataisiin omia varoja euroalueella – ja mitään parempaa tapaa teknisesti ei ole kuin keskuspankin toiminta. Ja sääntöjä voidaan muuttaa tavallisessa lainsäädäntömenettelyssä ilman perustamissopimuksen muutosta, ja voisimme tarkastella oikeusperustaa, jotta tällä artiklalla voitaisiin taata 20 prosentin tuotot. Ja osa näistä voitoista voitaisiin osoittaa euroalueen budjettiin. Tämä voitaisiin hoitaa tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä, kuten Lissabonin sopimuksessa on todettu, ja myöskin EKPn omissa säännöissä. Ja sitten voitaisiin miettiä myöskin sitä, miten tämä vakautusmekanismi voisi olla hyödyksi siinä, että vakausmekanismin pääomaa voitaisiin käyttää hyväksi ja voitaisiin miettiä, miten rahoitusta voidaan taata näille kolmelle pilarille. Kiitos, Silvi Gula. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut esittelijöille, jotka ovat antaneet meille hyvän perustan keskusteluille. Kolme seikkaa. Ensinnäkin tavoitteena pitäisi olla tehdä tästä emusta ihanteellinen Eli tässä ei ole kyse mistään parlamentin sisäisestä välineestä, vaan äh, haluamme, että varoja käytetään paremmin, äh, haluamme, että euro luo vaurautta. Eli tavoitteena on parantaa euroalueen toimivuutta kansalaisten takia. Ja pitäisi siis katsoa, mitä äh, tämä politiikka tuo julkisten varojen kannalta. Ja täällä on nyt ö, virtahepo olohuoneessa, kun katsomme näitä, tätä euroaluetta. Ja silloin aikoinaan yhdistyneelle kuningaskunnalle annettiin opt-out ja nyt tästä on tullut tällainen multi-currency union, monen valuutan unioni. Kaikki maat ovat pitäneet mahdollisuuden liittyä euroalueeseen. Pöytäkirja 10 sanoo, että odotella sitä, kun jäsen, että jäsenvaltio liittyy euroon, ei käytetä näitä sääntöjä, mutta jos me haluamme haudata tällaisen monen valuutan unionin idean, niin silloin me tarvitsemme puitteet, jotka ovat yhdenmukaisemmat. Minä teen joka tapauksessa tämän, tämän suuntaisia tarkistuksia. Ja sitten vielä lopuksi, tässä on tärkeä kysymys, joka liittyy omiin varoihin. Tuo mielenten välinen työryhmähän jo käsitteleekin tätä kysymystä. Ja kyse on Euroopan parlamentin tai kansallisten parlamenttien tai sekakomitean valvonnasta ja omien varojen lähteestä. Tämähän on nyt valiokunta-aloitteinen mietintö, joten meidän pitäisi pitää kaikki vaihtoehdot auki. Jos tässä mennään kansalliselle tasolle, niin silloin kansalliset parlamentit voivat valvoa, mutta voimmeko puhua tällä euroalueen budjetissa. Kaikki, kaikki ongelmat, joita meillä on ollut omien varojen suhteen, tämähän, tästä, tähän liittyy myös Charles de Gaullein boikotit aikoinaan, on para, so, paradoksaalista yrittää ottaa käytön järjestelmä, joka samalla heikentäisi euroalueen omia varoja. Kiitos vielä tästä pohjasta yhteiselle työskentelylle. Kiitoksia. Kaikki saivat puheenvuoron, eli pyytäisin vielä, että yhteisesittelijät tekevät johtopäätökset tästä demokraattisesta ja monipuolisesta keskustelusta. Bögen. Ja, in that heart, uh... Äh, niin, todellakin, herra puheenjohtaja. Keskustelu on ollut hyvin monitasoista. Siinä on ollut paljon varautuneisuutta ja myös samaan aikaan paljon rohkaisua esittelijöille yhdessä jatkaa tiellä, jolla lähtivät liikkeelle. Hän ei lähde liikkeelle sitä, mitä kollega Paul Tang sanoi. Mutta puheenjohtaja, tehän osittain vastasitte siihen ja myöskin puheenjohtaja Guatieri. Meidän ehkä pitäisi myöskin kollegoille lähettää asiantuntijalausunto, joka on te- vuonna 2013 teetetty oikeudelliset mahdollisuudet lisää e- talous- ja rahoituskapasiteetille professori Repasilta. Tämä on mielenkiintoinen arvio, joka tässä on tehty, koskee sitä, mikä budjetin puitteissa olisi mahdollista tehdä ja mikä ei ja mikä on mahdollista myös ilman perustamisen muutoksia. Mutta se, mitä kollega von Weizsäcker sanoi, se oli mielenkiintoinen näkökanta, joka hän otti esille, on asioita, jotka voidaan tehdä ilman, että muutetaan perustamisopimuksia, mutta jossa kuitenkin olisi hyvä saada asiat vakamalle perustalle täydentämällä perustamisopimuksia, mikä on mielenkiintoinen näkökanta, jota voidaan pohtia. Ja tässä todellakin on niin, kuten puheenjohtaja Gualtieri totesi, ja se siis vastaa sitä, mikä tässä asiantuntijalausunnossa on, eli että on monia esimerkkejä Euroopan budjetin historiasta, joissa on tehty tietyn tyyppisillä tuloilla tai sitten otettu huomioon omien varojen ylärajat ja otettu huomioon monivuotinen rahoituskehitys ja se, miten siinä voidaan toimia ylärajojen puitteissa, miten nämä voidaan integroida osaksi Euroopan budjettia ja miten voidaan valvoa, valvonta harjoittaa Euroopan parlamentissa, miten yksityiskohtaisesti voidaan varmistaa tämä. Joten tarkana katsottuna tämä on mahdollista ja kenties tämä pitäisi lähettää kollegoille, asettaa heidän käyttöönsä. Ja ajattelen erinäisiä tulkintoja, joita me voineet tänään kuulla siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Meidän ehkä pitäisi pitää komissiotakin vielä yksityiskohtaisemmin omalta kannaltaan se, selittämään asiaa, niin että saamme siltä kautta, sitä kauttakin näistä kysymyksistä yhden lisä keskusteluperusta, mutta omasta kokemuksestani budjettialalta 25 vuoden ajalta sanoisin, että minulla on näkemys siitä, että tämä on mahdollista, niin kun puhumme tästä rahoituskapasiteetin osasta, joka otetaan käyttöön täydentävänä. Jos mietitte sitä, mitä komissio nyt on kehitellyt jäsenvaltioiden vahvist- tarkoituksella ajatellen rahastoja, jotka ovat budjetin ulkopuolella ja miten varoja siirretään budjetista budjetin ulkopuolelle ja saman aikaan myöskin parlamentti pistetään ulkopuolelle. Ne on esimerkki siitä, että meillä on mahdollisuuksia olemassa olevan budjettilainsäädännön puitteissa, mutta meidän on katsottava samaan aikaan, että parlamenttia ei jätetä tässä ulkopuolelle. Joten SD-ryhmän äh, edustaja edust- näkemystä Espanjasta, joka puhui Brysselin diktatuurista. Ei, kysymys on hallitusten välisestä menetelmästä, joka ei ole mahdollista itse sopimuksen mukaan, mutta kun ei ole sopimuksen mukaista perustaa, niin näin on tapahtunut, mutta jos meillä olisi yhteisön menetelmä, niin se olisi parempi, ja se olisi parempi järjestelmä ajattelen parlamenttien osallistumista, koska se olisi kaksinkertainen vaikutus asioihin, koska minua halustetaan se, että on paljon asioita, joista me emme ole mukana käsittelemässä ja monia asioita, jossa parlamentit, kansallisparlamentitkaan eivät ole mukana, joten meillä on yhteisiä intressejä, joita pitäisi pohtia ja ketä, ketä voitaisiin voimakkaammin myöskin äh, saattaa kansallisten parlamenttien tietoon. Paul Tang on aivan oikeassa. Se, mitä täällä nyt ollaan tekemässä, ei ratkaise ongelmia eikä niitä erityisiä haasteita, joita on budjetissa Mm, se, että puhutaan rahoitusnäkymien uudistamisesta otsakkeista kolme ja neljä, siinä nämä ajankohtaiset ongelmat ovat sellaisia, joihin pitäisi keskittyä. Nyt on väistämättä niin, että äh, rahoitusnäkymien äh, lopussa on katsottava, miten kestää ratkaisu niiden maksujen osalta, joita ole toteutettu, koska se saattaa koko, äh, koko budjetin pois tolaltaan. Sitten kollega Ruohonen Lerner, haluaisin vielä kerran sanoa, että tämä moraalisten kysymys on ollut aika selkeästi minusta täällä esillä. Jos puhutaan ehdollisuudesta, ehdollisuudesta solidaarisuudessa, niin minusta olemme kyllä kirjanneet jotakin perustavanlaatuista. Ja kun puhuu kollegojen kanssa, maiden kanssa, jotka jo nyt joutuvat tekemisiin ehdollisuuden kanssa, he valittavat enemmänkin sitä, että ehdollisuus on liian tiukkaa joten olisi tärkeää, että solidaarisuus ja ehdot kuuluvat toisiinsa siksi, että vaatimukset jäsenvaltioille, jotka koskevat näiden maiden sosiaaliturvajärjestelmiä, eh, jotka ovat mukana nauttivassa solidaarisuudesta, siis tämä koskettaa jopa näiden maiden sosiaaliturvajärjestelmiä, nämä on osa sitä keskustelua, jonka joudumme kohtaamaan. Ja haluaisin myös sanoa jotakin, jotakin myöskin euromaista ja ei-euromaista Minusta tämä on muotoiltu erittäin huolellisesti tekstissä. Perusperiaate on se sisämarkkinat ja että sisämarkkinoiden valuutta on euro ja kahdella maalla on poikkeusmahdollisuus ja seitsemän maata on jossakin matkalla kohti euroa, joten ei-euro on poikkeus tässä rakennelmassa, kun on kysymys EUn jäsenvaltioista. Minä antaisin tässä aika rauhallisesti sellaisen kommentin, että kollegat, jotka jatkuvasti kuuluvat ei-euroalueeseen, heidän pitäisi pitää silmällä sitä, missä ovat ne linjat niiden asioiden osalta, joissa he eivät halua olla mukana tai miten, miten, miten pitää katsoa sitä, mikä kehitys on välttämätöntä ajatellen euroalueen tasapainoa. Helmikuussa neuvoteltiin paperi korkeammalla tasolla, joka koskee Iso-Britanniaa, ja mm, se on asia, joka kyllä pistää nielaisemaan, mutta toisaalta vähimmäis on se, että ne, jotka pysyvästi eivät ole eurovyöhykkeellä, eivät voi pysäyttää euroalueen kehitystä. Tämä on asia, jonka osalta on olemassa tiettyjä linjoja, joita ei voida ylittää silloin, kun on kysymys tulevasta yhteistyöstä. Kiitän kollega Tuudvaltsia. Hän intensiivisesti on ollut mukana aiemmissa keskusteluissa varjostöiden kanssa ja hän on puhunut kohesiorahastoista, miten tärkeä ne ovat heikommille jäsenvaltioille ja mitä se merkitsee investointimahdollisuuksille, joita näillä mailla ylipäätään on, jos siis ei olisi rakennerahastoja. Ja vielä kerran, kollega Goulart, kiitos ajatuksista, joita hän otti esille, jotka liittyvät tähän korkean tason työryhmään, joka käsittelisi omia varoja, ja konferenssi, joka pidetään syyskuun alkupuolella, jossa katsomme vielä sitten miten se voitaisiin ottaa mukaan tähän mietintöön. Kuitenkin pitäen mielessä sen, mitä perustuslakituomioistuimet ovat todenneet näistä, liik- tästä liikkumavarasta, jota on ajatellen kansallisten parlamenttien oikeuksia. Se pitää ottaa huomioon, jotta laitetaan sellainen muotoilu, joka koskee varoja omia varoja, joka ei voisi vaarantaa tätä asiaa. Kiitos, Merci, monsieur le président. Merci Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegoille. Kaikki ovat nyt käyneet nähtävästi läpi tämän tekstin ja katsoneet näitä ehdotuksia. Murasan, jota edusti Valts, hän esitti tiettyjä kysymyksiä ja vastaisin, että meidän päätavoitteemme yhteisesittelijöinä on olla täsmällisiä tietyissä asioissa, mutta tavoitteemme on kuitenkin se, että nyt sen jälkeen kun on, saadaan selvyyttä Britannia suhteisiin, niin sitten lokakuussa parlamentti voi lähettää selkeän viestin toimielimille siitä, mikä on tärkeää euroalueen toiminnan kannalta. Tässä nyt ei puhuttu tästä artiklasta 127, mutta on kuitenkin puhuttu tästä maksutasekysymyksestä. Eli täytyy katsoa, miten tämä artikla 127 sitten sopii tähän yhteen. Sitten perustamissopimusten muuttaminen. Monet puhuivat tästä ensimmäisen heti Murasan. Emme ole missään kohtaa sanoneet, ettemmekö haluaisi perustamissopimusten muutoksia. Ja Weizsäcker sanoi ihan oikein, että jossain vaiheessa on pakko lähteä muuttamaan jäsenvaltioiden toimintaa euroalueella. Mutta kun otetaan huomioon nämä haasteet, niin emme voi ennakoida tai olla käsittelemättä kaikkia asioita, mitä voidaan tehdä nyt olemassa olevien sopimusten puitteissa. Ja Gualtieri hyvin osoitti, kuinka paljon joustavuutta on perustamissopimuksessa. Meidän täytyy nyt uudelleen analysoida sitä ja meidän täytyy katsoa, minkä tyyppisillä ehdotuksilla voidaan taata se, että tämä toiminta saadaan kuntoon. Sitten puhutaan solidaarisuudesta ja vastuusta näistä kolmesta pilarista. Sehän on meille tärkeä kysymys. Ja se on johtolankana tässä mietinnössä. Ja meidän ei pidä pudota siihen lankaan, että emme ottaisi huomioon näitä moraalikatokysymyksiä. Ja kaikkihan nyt ei kiteydy pelkästään tähän kysymykseen. Nämä moraalikysymykset täytyy ottaa huomioon mietinnössä, mutta ne eivät saa estää kuitenkaan meitä etenemästä. Kaikkihan tietävät, että euro nyt ei ole optimaalinen valuutta. Sitten toimivaltuuksien jakautuminen. Meidän täytyy vähän selkeyttää tätä kysymystä. Ja lähestymisen kautta voidaan paremmin kansallisella tasolla toimia, katsoa mitä voidaan toteuttaa kansallisella tasolla. Ja meillähän on nyt yhä enemmän kansallisia välineitä käytössä. Sitten Artui puhui tästä EUn budjetin ja euroalueen budjetin välisestä erosta. No, mikä on tilanne sitten 20 vuoden kuluttua? Ei aavistustakaan. Ja ehkä tätä eroa sitten ei enää silloin ole olemassa. Mutta tällä hetkellä voidaan nähdä, että koska olemme nyt oikeudellisissa puitteissa, kuten meitä muistutettiin. Meillä on 19 jäsenvaltiota euroalueella, seitsemän on liittymässä, kahdella on opt-out. Eli tämä tilanne täytyy nyt selventää ja olemme tehneet tämän suuntaisia ehdotuksia. Sitten Turvals, en nyt puhu tästä kohesiokysymyksestä, aihan onkin lähtenyt. No, mutta puhun tästä nyt kuitenkin sitten jälkipolville niin varmaan hänen avustajansa voivat sitten välittää tämän viestin hänelle. Eli kohesiokysymys. Böge jo puhui siitä, ja nyt puhu siitä sitten sen pidempään. Mutta jotta tilanne olisi helpompi sekä etukäteis- että jälkikäteisarvioinneissa, no en nyt laittaisi kaikkia rahoja, niin jos tätä veikkaisin. Maastrichtin jälkeen hän tiesi, että asioita pitää vielä tehdä, ja myöskin parlamentti Metonin mietinnössä sanoi, että etukäteistarkistukset pitää toteuttaa ja Metonin mietinnön jälkeen sitten haluttiin varmistaa, ettei käsitellä asioita, jotka eivät kuuluneet euroalueen toiminnan ydinkysymyksiin. Eli nämä kaksi lähestymistapaa täydentävät toisiaan ja nyt kriisinkin takia tilanne on hankalampi ja meidän täytyy käsitellä dynaamisesti näitä asioita. Niin Bas, kiitoksia tuesta. Keskustelun aikana selkeä Eurooppa-henki tuli esille. On sanottu, että vakausmekanismilta on vaadittu paljon ja on selvää, että siellä on valtavasti potentiaalia tässä vakausmekanismissa, mutta tarkistuksissa on puhuttu jo siitä, että haluamme täydentää tätä keskustelua vielä Vakausmekanismin pitää olla keskeinen elementti yhdessä osassa, joka on vastaus asymmetrisiin shokkeihin. Ja mietinnössä on selkeästi todettu, että meillä pitää olla budjettikapasiteettia, josta vakausmekanismi on osa, mutta ei vakausmekanismi sitten kaikkien budjettiasioiden A ja O. Ja tässä muistutan vielä, että nämä varajärjestelmät pankkiunionissa pitää myöskin ottaa huomioon, kun käydään tätä keskustelua. Sitten Maragall, te puhuitte siitä, että pitää yhdistää ehtoja tähän sadepäivän rahastoon. Ja vastaisin yle toisellekin puhujalle, että hän esitti kysymyksen että meillä olisi tällainen automaattinen mekanismi käytössä. Ja juuri tähän me tähtäämme, koska vakausmekanismin toiminta on sellainen, että se liittyy tiettyjä ehtoja, joista on neuvoteltu. Ja jos haluamme nyt ratkaista näitä teoreettisia ja poliittisia ja käytännön kysymyksiä taloudessa, eli millä tavalla euroalue pystyy selviämään näistä asymmetrisistä shokeista, niin meillä pitää olla automaattisia järjestelmiä. Eli siksi on ehdotettu tätä sadepäivän rahastoa, No en nyt puhu liian pitkään. Varmaan tässä tuli vastaus jo aika moneen kysymykseen. Mutta vielä Fernandesin ehdotuksesta kaksi huomiota. Ensinnäkin artikassa 22 on puhuttu tästä EFSMstä ja se pitää ottaa mukaan tähän toimintakapasiteettiin, kun kyse on euroalueen budjetista – ja sitten, että keskuspankin voittoja hyödynnettäisiin, tästä puhuttiin kuulemistilaisuudessakin, niin yhteisesittelijät katsovat, että tämä on sitten sellainen asia, joka tulee mukaan tarkistusten kautta. Eli täytyy sitten katsoa, miten käsittelemme tätä asiaa myöhemmin. Sitten Gula puhui tästä julkisista palveluista. No, tätä on asiaa, jota pitää vielä käsitellä, ja Montin raportissahan, mehän tapasimme hänet Roomassa, niin työryhmään alun perin ei käsitellyt euroalueen budjettikysymyksiä, mutta nyt kun on sitten katsottu mandaattia uudelleen, niin siellä on todettu, että Euroalueeseen liittyy erityisongelmia, eli täytyy katsoa, miten niitä sitten käsitellään lopullisessa mietinnössä. Ja meillähän on nyt jo käsitys tästä tilanteesta ennen täysistuntoäänestystä, eli ehkä voimme vielä hiukan mukauttaa lopullista tekstiä, jotta voidaan paremmin ottaa huomioon se, miten nämä keskustelut ovat edenneet. Kiitoksia. Kiitoksia Beres ja Böge, kiitoksia varjoesittelijöille, kiitoksia kaikille puheenvuoron käyttäneille. Täsmentäisin vielä, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 7. kesäkuuta puolelta päivin, mutta esittely ilmeisesti sopii, että siirrämme kahdella päivällä torstaiksi 9. kesäkuuta tätä määräaikaa tarkistusten jättämiselle puolelta päivin Seuraava kokous budjetti- ja ekonvaliokunnan yhteiskokous on 11. kesäkuuta. Silloin käsittelemme tarkistuksia ja silloin kuulemme myöskin valtionvarainministereitä, jotka tulevat paikalle valioku- yhteisen valiokuntakokoukseen. Se on erittäin tärkeä hetki meille. Ja varmaan sitten syyskuussa pidämme jälleen valiokuntien yhteiskokouksen ja sitten äänestämme ja sitten täysistuntoon tämä menee sitten varmaankin lokakuussa. No niin, suoka anteeksi, että olemme vieneet nyt valiokunnalta kokousaikaa, mutta te olitte mukana tässä rikoskumppanina tässä rikkomuksessa. Niin, osittain se oli kyllä minunkin syytäni, mutta kyse on vain vartista, eli keskustelu varmaan oli tämän ajan arvoista. Eli onnittelut kaikille kollegoille.